Possiamo iniziare, buonasera. Bu- no niin, aloitamme. Hyvää iltapäivää kaikille. Olen pahoillani, että kollega Guerrero ei ole paikalla. Hänellä on ollut onnettomuus. Hän on murtanut jalkansa ja hän soitti tänne ja toivotamme hänelle tietysti pikaista paranemista. Ensimmäinen kohta esitystä on hyväksyminen. Teille on jo jaettu seitsemäs päivä tämä luonnos. Meidän täytyy pitää sitten koordinaattorin kokous kokouksen päätteeksi. Eli tämä merkitsee, no Martin nyt oli paikalla, mutta jos tämä ei onnistu tänä iltana, niin sitten se voidaan siirtää huomisaamulle kello yhdeksäksi. Ja siellä on siis Martinin mietintö. EPP on pyytänyt että keskustelisimme huomen aamulla ja tämä voidaan sitten hoitaa, kun ministeri Jori on paikalla. Eli jos kaikille sopii tämä, niin toimimme näin. Sitten EPPstä on nimitetty Trzakowski esittelijäksi koskien eurooppalaista ohjausjaksoa ja Guerrero on SD-ryhmästä nimitetty esittelijäksi koskien artikla 70 liittyen neuvotteluihin lainsäädäntömenettelyssä. Ja Bohata on nimitetty esittelijäksi lausuntoon, joka koskee virallisen lehden sähköistä versiota. Ja Alde on nimittänyt Ilkevin esittelijäksi Ilche vai Ilkev, en tiedä mitä tämä laustaan, mutta hän on esittelijä koskien aloitte kysymyksiä täysistunnossa. Ja jos tähän ei ole mitään huomautettavaa, niin nämä nimitykset voidaan näin vahvistaa. Ja kuten tiedätte, tämän valiokunnan valtuuskunta kävi Puolassa 24.26. toukokuussa. Se on hyvin pieni valtuuskunta. Ja mukana oli Guerrero, Gurmai, Duff ja minä itse – eli hyvin pieni valtuuskunta. No, Trakowski oli myöskin sitten vähän niin kuin kiintiön ulkopuolelta. Me tapasimme monia tärkeitä henkilöitä Puolassa. Siellä oli ulkoministeri Radoslav Sikorski ja sitten varaulkoministeri Spunar ja Eurooppa-asioista vahtaava valtiosihteeri Bernatovic ja myöskin toinen Euroopan asioista vastaava valtiosihteeri Dovgielevich. Ja Puolan... No niin, varapuheenjohtajakin saapui. Niin, Puolan hallitus on jo määritellyt painopistealueita puheenjohtajuuskaudelleen, eli taloushallinto, kasvun palauttaminen – ja meidän täytyy tietenkin saada aikaan johtopäätökset Kroatian neuvotteluiden suhteen ja jatkaa tietysti neuvotteluita muiden ehdokasmaiden kanssa. Ja sitten meidän valiokuntamme liittyy se, että Puolan haluaa edistää avoimuusrekisteriä, liittymistä liittää ihmis- eurooppalaisen ihmisoikeusylön sopimukseen, vaaliuudistukseen ja kansalaisaloitteeseen. Me tapasimme myöskin senaatin Seimin jäseniä ja me valmistelimme tai puolessa valmistellaan kansallista lakia ja me puolessa nyt keskustellaan siitä, että uudistettaisiin nyt vaalijärjestelmää. Esimerkiksi voisi käyttää jonkinlaista etääänestystä tai kirjaäänestystä. Ja sitten tapasimme myöskin perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan professori Dreplinskin. Ja meillä oli hyvin mielenkiintoista keskustelua hänen kanssaan. Ja erityisesti keskustelimme siitä, että liittyisimme eurooppalaiseen yleis- ihmisoikeuksien yleissopimukseen. Ja sitten mietimme myöskin Luxemburgin ja Strasbourgin tuomioistuinten välistä suhdetta. Ja sitten lopuksi me tapasimme opiskelijoita Civitas yliopistosta. Ja niin kuin yleensä käy tämän tyyppisissä tapaamisissa, me tapasimme myöskin kansalaisyhteiskunnan jäseniä, Eurooppa-asiantuntijoita ja lopuksi meillä oli vielä lehdistötilaisuus. Ja pyytäisin Przarkovskin pyynnöstä, että määrittelisimme määräajan tarkistusta varten liittyen yksipuolisia julistuksia neuvoston pöytäkirjaan. Eli maanantai 20. kesäkuuta puolelta päivin. Siihen mennessä pitää esittää tarkistukset ja sitten 11. ja 12. heinäkuuta voitaisiin sitten äänestää. Duff, olkaa hyvä. Uh, uh, President, um, I think... Puheenjohtaja, Toistaiseksi me emme ole saaneet luonnosta mietinnöstä, joten en oikein ymmärrä, että miten voisimme laatia ennen ensi maanantaita tarkistuksia. Aina voi yrittää. Mutta aika surrealistinen harjoitus emendamenti sono no, stati... un progetto di relazione è stato distribuito all'ultima riunione. Sì, ma insomma il segretariato mi... Sihteeristö juuri kertoi minulle, että tämä luonnos on jaettu ajoissa. Täytyy nyt tarkistaa vielä tämä. Eli ehkä olisi vielä... Kaikki on muutettavissa, paitsi kuolema. Sitten pöytäkirjat edellisistä kokouksista on saatavilla 22. maaliskuuta, 89. huhtikuuta, 23.34. toukokuuta. Ja jos ei ole vastalauseita, niin ne voidaan katsoa hyväksytyiksi. No niin, sitten siirrymme eteenpäin kohtaan neljä esityslistalla. Työjärjestyksen 13 ja 18 artiklan tulkinta varapuhemiesten valinnan osalta. Minut on nimetty esittelijäksi 5. lokakuuta. Ja me pidämme nyt tästä asiasta huolta, koska puhemies Busek lähetti tästä asiasta kirjeen 3. syyskuuta 2009. Ja meillä on työasiakirja, joka on ilmeisesti jaettu teille jo. Ja kun otetaan huomioon myöskin ehdotukset, joita on tullut Viilandilta erityisesti, meillä on kolme kohtaa, ne ovat aika yksinkertaisia, mutta menettelykysymys, joka on tärkein, on se, että heinäkuun istunnossa valittaisiin varapuhemies. Eli nyt olisi hyvä, jos meillä olisi jo äänestys hoidettu omasta kannastamme. Eli nämä kohdat yksi ja kaksi tästä työasiakirjasta, siinä on siis kolme kohtaa, Eli yksi ja kaksi. Mielestäni nämä kysymykset ovat yksinkertaisia ja toisaalta on kysymyksiä myöskin, jotka jollain tavalla täytyy ratkaista ennen kuin äänestetään seuraavaksi Strasbourgissa varapuhemiehestä. Ja kolmas kysymys on myöskin mielestäni hiukan monimutkaisempi, ja ehkä tästä pitäisi keskustella vähän enemmän myöhemmin. Eli meidän täytyy nyt määritellä, miten äänestämme varapuhemiehestä. Kyse on siis vain yhdestä varapuhemiehestä. Ja täytyy katsoa, onko ryhmien välillä yhteisymmärrystä tästä henkilöstä. Ja sitten voidaanko tässäkin tapauksessa sitten järjestää huutoäänestys, eikä mitään salaista lippuäänestystä. No, minä vastasin, että kyllä, koska tällainen huuto äänestysmahdollisuus on silloin, kuin näitä ehdokkaita ei ole enempää kuin vapaana olevia paikkoja. Ja erityisesti kun kumpakin on vain yksi. Eli minä vastaisin tähän kysymykseen tällä tavalla, jos te olette samaa mieltä. Sitten toinen kysymys. Kuka sitten päättää siitä, voimmeko järjestää huutoäänestyksen? No, mielestäni tähän voitaisiin vastata, että työjärjestyksessä sanotaan, että voidaan järjestää huutoäänestys ja voidaan, no ei se ole pakollista, mutta kuka, kuka sitten päättää, käytetäänkö tätä huutoäänestystä? No mielestäni parlamentti ja puhemies voivat sitten päättää tästä huutoäänestyksestä. Eli tässä nämä ensimmäiset kohdat, jotka ovat selkeitä ja jotka täytyy nyt hoitaa. Ehkä huomenna aamulla vielä jopa. Ja sitten kolmas kohta liittyy äänestysmenettelyyn. Meidän täytyy muistaa demokratian periaatteet ja välttää nyt kaikenlaisia vaalipelejä täällä parlamentissa. Emme halua nyt suosia ketään ehdokasta kenenkään toisen kustannuksella. Eli kun äänestämme, meidän täytyy mainita ainakin puolet näistä ehdokkaiden nimistä, mutta kuitenkin mielestäni meillä pitäisi vielä olla enemmän keskustelua siitä, miten toimimme tulevaisuudessa. No, Viilan saa ensimmäisen puheenvuoron. Olkaa hyvä. Mikrofoni. Die falsche Lampe gebrannt, ja. Niin, väärä valo tässä paloi. Niin, kiitoksia. Tähän menettelytapaehdotukseen toteaisin, että se kuulostaa hyvältä, ainakin näiden kahden kysymyksen osalta. Me valitsemme siis varapuheenjohtajan heinäkuisessa kokouksessa. Kyse on yhdessä henkilöstä, mutta mitä tulee tähän järjestykseen, johon viittasitte. Se on ilmeisesti ihan selvä asia, mutta mitä tulee tähän toiseen kysymykseen, niin ehkäpä meidän pitäisi palata siihen vielä heinäkuussa. Artiklassa 13 puhutaan salaisesta äänestyksestä ja lisäksi sanotaan, että mikäli ehdokkaita on yhtä paljon kuin vapaita paikkoja, niin silloin voidaan ihan suosion osoituksi valita varapuheenjohtaja. Mutta jos katsotaan artiklaa 13 kohtaa yksi ensimmäistä virkettä, niin siellä sanotaan myöskin, että jos puhemiehen paikalle on pyrkimässä vain ainoastaan yksi ehdokas ja ikäpuhemies voisi, tai no eihän hän ole enää vara, ikäpuhemies, vaan edellinen puhemies, mikäli hän on vielä talossa, niin hän ilmoittaakin, että hän ei halua, että äänestetään salaisella lipuäänestyksellä, vaan että kyse olisi suosionosoituksen tapahtuvasta valinnasta, ja silloin olemmekin aika hankalassa tilanteessa. Kun puhumme heinäkuisesta varapuhemiehen valinnasta, niin ehkä meidän tulisi toimia siten, kuten te, herra puheenjohtaja, ehdotitte, mutta tähän kolmanteen kysymykseen liittyen toteaisin vielä sen verran, että milloin on järjestettävä salainen äänestys. Jos työjärjestyksessä viitataan tähän salaiseen äänestykseen, niin minun mielestäni poikkeuksia ei pitäisi harkinnanvaraisesti päättää, vaan meillä pitäisi olla selkeät pelisäännöt, joten kyllä tässä nyt on olemassa vielä epäselvyyksiä, mutta ongelmia ei varmaan ilmene tähän varapuhemies äänestykseen liittyen, mutta tähän kysymykseen palataan vielä tuonempana. Eli tässä vaiheessa siis tällainen väliaikainen tulkinta. Ja sitten se kysymys, joka löytyy asiakirjastanne kohdasta 2.2 työjärjestyksessä todetaan, että jäsenten takana on ehdoton enemmistö ja mitä tulee varapuhemiehiin ja kvestoreihin, niin tilanne voi olla jopa sellainen, että annetaan vain ainoastaan yksi ääni. Joten minun mielestäni tässä nyt ollaan ristiriitaisessa tilanteessa ja tätä tulisi mielestäni käsitellä. SD-ryhmä on päättänyt tällaisesta menettelystä, johon te itsekin viittasitte, joten ehkäpä kokoukseen mennessä voisimme perehtyä SDn työjärjestykseen. Minun mielestäni se on ihan toimiva ratkaisu ihan viimeistä pistettä ja pilkkoa myöten. Kiitoksia. Haluatko muut puheenvuoron? Ilmeisesti ei. Meidän täytyy kuitenkin tehdä päätös, koska Viilanille sopii se, mitä ehdotin kolmannen kysymyksen osalta. Mutta sitten tämä kohta kaksi, tästä ollaan nyt vähän eri linjoilla, eli se, jota minä ehdotin. Eli jos on vain yksi ehdokas ja sitten puhemies voi päättää tästä suosionosoituksesta äänestyksestä tai sitten salaisesta äänestyksestä. Mutta en nyt ihan ymmärtänyt, Viland. Koska te sano, minä jättäisin kyllä nämä asiat nyt väliaikaisesti näin ja sitten heinäkuussa hyväksyn sen, jos tämä hoi, halutaan hoitaa suosionosoituksen, mutta jos tämä tilanne toistuu, eli jos on vain yksi varapuhemies valittavana, ei, eikö olisi hyvä, että olisi vahvistettu tämä järjestelmä äänestyksestä, mutta en nyt ole ihan vaan, ehkä ymmärsin väärin. Kyllä meidän täytyy löytää sellainen ratkaisu, joka johtaa tähän yhtäältä suosinosoitus äänestykseen ja sitten salaisen lipuäänestykseen. Mutta meidän ei tule ajautua sellaiseen tilanteeseen, että harkintavalta olisi liian laaja. Jos ehdokkaiden määrä on yhtä paljon kuin paikkoja, niin sitten äänestetään suosion osoituksin, paitsi jos 40 henkilöä tai yksi ryhmä vaatii salaista äänestystä. Meidän tulisikin rajoittaa kuitenkin tätä harkintavallan käyttömahdollisuutta. Kiitoksia. Ah, Eli periaate olisi siis se, siis Euran, tai minun kantani olisi siis se, että minä sanon, että kun se ehdokkaiden lukumäärä, siis tässä tapauksessa vain yksi, otetaan nyt tämmöinen, kun on vain yksi ehdokas ja yksi paikka. Tässä tapauksessa minun kantani on se, että voidaan äänestää suosionosituksin, mikäli puhemies päättää näin. Muussa tapauksessa voidaan äänestää toisella tavalla. Ehkä nyt huonosti selitän aluksi, mutta seuraava äänestys jos tämä minun kantani menee läpi, niin me toimimme näin. Eli puhemies päättää, äänestetäänkö suosionosituksen vai eri tavalla. No uskon, että se hoidetaan suosionosituksen, mutta ehkä selitin huonosti, mutta tämä oli nimenomaan minun kantani. Eli tästä kohdasta kaksi olemme samaa mieltä ja voimme siirtyä kohtaan kolme. Duff. Um, well, I agree we should... Olen samaa mieltä kolmas kohta pitäisi lykätä tuonnemmaksi pohdintaa silmällä pitäen. Mutta olen kyllä myös edustaja Vilandin kanssa samaa mieltä siitä yleisajatuksesta, että ei pidä näissä asioissa antaa puhemiehelle liikaa harkintavaltaa, koska on aika ikävä jättää hänelle tämä päätös tehtäväksi hänen harteilleen pelkästään. Tulee olemaan varmasti tapauksia, kenties heinäkuukin on tällainen tapaus, jolloin voi olla niin, että on yksi ehdokas ja kyseinen ehdokas on edelleenkin kiistanalainen. Voi olla niin, että parlamentti haluaakin toimia niin, että virallisesti äänestää tyhjää salaisessa lippuäänestyksessä. Kuvittelisin, että tämä olisi se todennäköisin skenaario, johon päädymme heinäkuussa. Oma vaistoni sanoisi, että emme suosisi äänestystä suosion osoituksen. Minusta se on aika lailla vanhanaikainen tapa ratkaista asioita. Ei tämä suosion osoitusmenettely niinkään ole nykypäivää. Suoraan sanottuna, jos me tulkitsemme sääntöjä, tässä tapauksessa, niin kyllä tämä täytyy perusteellisesti tehdä. kollega Niin, kollega Daff. Minäkin haluan nyt olla selkeä. En nyt halua antaa neuvoa, joka ei vastaisi valiokunnan tahtoa. Artikossa 13 todetaan, että puhemies, varapuhemies ja kvestorit valataan salaisella äänestyksellä ja niin edelleen. Mutta kuitenkin, kun ehdokkaiden lukumäärä ei ole suurempi kuin vapaana olevien paikkojen määrä, ehdokkaat voidaan valita suosionosoituksin. Eli jos on tietty lukumäärä ehdokkaita, joka on sama kuin vapaana olevien paikkojen määrä, silloin työjärjestyksessä sanotaan, että voidaan äänestää suosionosoituksen Eli näin voidaan tehdä. No tässä tapauksessa erikoispiirre on nyt se, että tässä on kolme tai jos on vaikka 13 pitäisi valita. Mutta nyt tässä kohta on vain yksi henkilö, joten on mahdollista hoitaa tämä suosion asetuksin. Tai sitten voidaan päättää, että näin ei voida tehdä, mutta minusta on vaikea sanoa, että, että suosioasetuksen ei voida äänestää silloin kun on vain yksi ehdokas ja yksi vapaa paikka. No sitten toinen kysymys. Kuka sitten päättää, valitaanko henkilö suosinosituksin? Ja mielestäni säännön pitäisi olla sama kuin muissa tapauksissa, eli puhemies. Ja no tietysti sitten saattaa olla parlamentin jäseniä, jotka vastustavat tätä. Viilander vielä, olkaa hyvä. Um Herra puheenjohtaja, ihan selkeyden nimissä toteaisin, että mitä tulee heinäkuiseen valintaan, niin teidän ehdotuksenne kelpaa meille aivan hyvin. Mutta mitä kollega Duff ja minä toivomme on se, että tähän kolmoskysymykseen liittyen, niin meidän pitäisi palata tähän asiakirjan kohtaan 2.1. Eli me pohtisimme ennen seuraavaa kokousta, voisimmeko toimia siten, että että ottaisimme käyttöön jonkinlaisen säännön, jonka mukaan jossa todetaan, että puhemies ei saa näissä tietyissä tilanteissa vapaasti valita. Peruslähtökohta on, kuten kollega Duff totesi, salainen lippuäänestys, mutta poikkeustapauksessa voidaan toimia toisinkin. Meidän täytyy kuitenkin valita sellainen järjestelmä, että jossain vaiheessa vaan puhemiehellä ei ole vapaata harkita valtaa, vaan silloin noudatetaan sääntöjä, äänestetään, äänestetään lippuäänestyksellä ja minun mielestäni tämän kynnyksen ei pitäisi olla liian korkea. Kiitoksia. Kurz, ich möchte das mit nach... Niin ihan lyhyesti toteaisin, että olen aivan täysin samaa mieltä edustaja Viilandin kanssa. Lisäyksenomaisesti toteaisin vielä, että vaikka tämä kuulostakin aika ristiriitaiselta, niin mielestäni tietyissä tapauksissa, kuten kollega Duff totesi, salainen lippuäänestys voisi olla tärkeämpi ratkaisumalli verrattuna niihin tilanteisiin, joissa on kaksi tai kolmekin ehdokasta. Minäkin olen hakenut joitakin paikkoja ja olen ollut tietoinen siitä, että voi ryhtyä tähän toimintaan vain ja ainoastaan siinä tapauksessa, jos suuri enemmistö todellakin toivoo minua tähän tehtävään. Mutta suosion osoituksin tämä ei varmistu, koska tiettyihin tehtäviin on vain valita, valittava salaisella lippuäänestyksellä ja kokemus on osoittanut, että salainen äänestys voi johtaa eri tulokseen kuin äänestys suosion osoituksen, joten meidän täytyy nyt päättää, miten jatkossa tulemme toimimaan. Ja se, että puheenjohtajan päätöksellä voitaisiin voitaisiin poiketa tästä periaatteesta, eli salaisesta lippuäänestyksestä, niin sitä mahdollisuutta pitäisi rajoittaa. Kiitoksia. Eli meidän pitäisi vähän rajoittaa puhemiehen valtuuksia näissä äänestyskysymyksissä. Eli sitten tämä kohta kolme, no Viilan siihen viittasikin. Eli minusta vaikuttaa, että voimme laatia kirjeen ja sitten äänestämme sitä huomiota huomenna. Ja siinä sitten heijastelemme tämän illan keskustelua siinä mielessä, että seuraavassa äänestyksessä voidaan äänestää tietyllä tavalla ja siitä päättää sitten puhemies. Mutta tämä valiokunta haluaa kuitenkin vähän syventää tätä keskustelua liittyen puhemiehen valtuuksiin tulevaisuudessa ja voidaan sitten ehkä muuttaa työjärjestystä. Sopiko näin? No niin, sitten siirrymme kohtaan viisi esityslistalle. Työjärjestyksen 50-51 artiklan tulkinta. No, kollega Martin nyt ei taida olla paikalla. Eli tilanteet, joissa assosiaatiosopimuksen merkittävässä osassa viitataan kauppasopimukseen. No kollega Martin nyt ei näytä olevan paikalla. Eli voimme siis siirtyä seuraavaan kohtaan, kohtaan kuusi. No, vaihdamme nyt vähän näiden asioiden järjestystä siis esityslistalla. It's going, so I would like to get the floor. That's opinion. Eh, Jos teille sopii, niin siirrymme kohtaan kuusi. Eli Euroopan parlamentin neuvoston ja komission asiakirjan saamisesta yleisön tutustavaksi annetun asetuksen muuttaminen. Ja valmistelija on paikalla ja pyytäisin, että Jäättemäki käyttäisi puheenvuoron ja kertoisi tästä asiasta meille. Kiitoksia puheenjohtaja. Ajattelin käyttää nyt suomen kieltä valmiina esittelemään ja keskustelemaan ja kuuntelemaan kantaanne. Eli asia, jota nyt teille esittelen, on ollut täällä esillä pitkään. Ja tämä meidän oma valiokuntammehan äänesti tästä EU-asiakirjojen avoimuusasetuksesta viime vuoden marraskuussa. Ja itse asiassa sen jälkeen päävastuuvaliokunnan eli Liben olisi pitänyt toimia, mutta se ei ole vielä edes päättänyt tarkistusten jättämisen määräaikaa, joten tämä asian eteneminen on täällä parlamentissa jumissa ei kylläkään tämän valiokunnan syystä. komissio siis teki tai antoi uuden teknisen esityksen eu asiakirjojen avoimuusasetuksen muuttamisesta kaksikymmentäyksi maaliskuuta ja siinä sitä voi sanoa tekniseksi koska se ei nosta tätä avoimuuden tasoa vaan laajentaa tämän käsittämään myös näiden uusien toimielinten ja Euroopan unionin laitosten toimintaa, eli toimielinten, elinten ja laitosten liittyminen määrättiin tämän Lissabonin sopimuksen myötä avoimeksi ja sitä ei ollut aikaisemmin ja tässä komission antamassa esityksessä siis on ainoastaan tämä muutos ei, ei juuri muuta. Ja Lissabonin sopimus laajensi asetuksen soveltamisalaa ja aiemmin siis tässä perussopimuksessa edellytettiin avoimuutta ainoastaan parlamentilta neuvostolta ja komissiolta ja nyt siis siinä mainitaan tässä lissabonin sopimuksen viidennessätoista artiklassa että kaikilla kansalaisilla on oikeus tutustua unionin toimielinten elinten ja laitosten asiakirjoihin niiden tallennemuodosta riippumatta sen sijaan euroopan unionin tuomioistuimen euroopan keskuspankin ja investointipankkiin tätä asetusta sovelletaan vain hallinnollisissa asioissa ja se on toki ymmärrettävää ainakin tuomioistuinten osalta varmaan keskuspankin ja investointipankinkin osalta. No, silloin alun perinhän komissio antoi tämän ehdotuksensa jo vuonna kaksituhatta kahdeksan Eli tätä on rakennettu vähän kuin Iisakin kirkkoa. Ja taitaa mennä vielä aikaa. Ja parlamentti ei ole äänestänyt siis varsinaisesta lainsäädäntöpäätöslauselmasta, sillä tavoitteena on ollut löytää sovi, niin kuin sopu komission ja neuvoston kanssa jo ensimmäisessä lukemisessa ja tämä sopu piti löytyä ennen vaaleja, mutta näin ei käynyt. Ja vaalien jälkeen siis aloitettiin puhtaalta pöydältä koska tämä parlamentin ennen vaaleja hyväksymä mietintö ei ollut enää voimassa. Ja parlamentti on vaatinut useaan otteeseen komissiolta uutta esitystä sitä ei ole tullut ja komissio on tässä täällä on varmaan komission edustaja joka voi sitten kertoakin syytä mutta että kun on, on näitä keskusteluja käynyt niin tässä on vedottu lähinnä siihen että neuvosto ei tule hyväksymään laajempaa avoimuutta. Ja sitten kun olen kysynyt, että mitkä ne kannat siellä neuvostossa on, niin niitä ei ole ainakaan meikäläiselle kerrottu. Eli itse asiassa komissio tässä menee neuvoston taakse, selän taakse. Voi olla, että neuvostossa on erilaisia mielipiteitä ja varmaan onkin, tiedämme sen, mutta emme tiedä näitä voimasuhteita. Ja itse asiassa, jos komissio sanoo, että tämä johtuu vain neuvostossa, niin emme tiedä sitten komissionkaan kantaa. Nyt meillä on tarkoituksena tavata komissaari efovi vielä tämän kuun lopussa ja tarkoituksena on pyytää häneltä vielä kerran uutta esitystä. herra puheenjohtaja minä ehdottaisin että perussopimusvaliokunta lähettää arvoisan puheenjohtajan nimissä päävastuuvaliokunnan liben puheenjohtajille aguilarille kirjeen jossa me pyydämme että valiokunta aloittaa tämän esityksen käsittelyn välittömästi jotta me voimme myös sitten tässä valiokunnassa edetä ja aloittaa työt. Näkisin, että ei ole mitään syytä pitkittää tämän teknisen esityksen hyväksymistä, eikä sitä ole syytä nivoa yhteen komission aikaisemman esityksen kanssa. Haluan sanoa, että tämä ei laajenna avoimuutta muuta kuin näiden laitosten kohdalta. En ole tyytyväinen tähän, mutta että eteenpäin on syytä ainakin pienin askelin mennä eikä jumiuttaa tätä tähän ja nyt tämä on jumiutunut sinne LIBE-valiokuntaan ja puheenjohtaja arvovallallaan voisi nyt sitten kiirehtiä, että sekin valiokunta aloittaisi työt. Kiitos ja olen valmis kuuntelemaan ja keskustelemaan. Mikrofoni. No, rileggevo la prima parte. Niin luen nyt tämän artiklan 15 ensimmäisen osan. Eli jotta voidaan taata hyvä hallinto ja se, että kansalaisyhteiskunta on mukana instituutioiden töissä EU-ssa, niin täytyy toimia mahdollisimman avoimella tavalla. Eli tämä ei rajoitu pelkästään niin klassisiin toimielimiin. Ja tätähän te korostittekin ilmeisesti. Ja sitten puheenvuoron saa Gurmai. Thank you very much, uh, dear mm, president. Kiitos puheenjohtaja. Valitettavasti Enrique Guerrero ei ole paikalla. Hän on murtanut jalkansa ja hän pyysi minua esittelemään hänen kantansa. Komissio on siis tehnyt uuden ehdotuksen, jolla muutetaan asetusta – vuodelta 2001 liittyen asiakirjojen saamisen yleisen tutustuttavaksi. Libe on vastuuvaliokunta ja meidän juri ja Inta-valiokunnat äh, antavat lausunnot. Tämä ehdotus ei ole sama, jonka komissio teki aiemmin vuonna 2008 ja sitä ei ole vielä ensimmäisessä käsittelyssä saatettu päätökseen. Esittelijä on Cashman Afkosta 2008 ehdotus pyrkii muuttamaan asetuksen tiettyjä seikkoja suhteessa 2001 tilanteeseen, kun taas tämä uusi ehdotus vuodelta 2001 pyrkii vain siihen, että asetus hyväksytään niin, että sopeutetaan se uuteen äh, tilanteeseen Lissabonin jälkeen. Uusi ehdotus ei siis korvaa edellistä ja se rajoittuu vain teknisiin sopeutuksiin, joita komissio pitää tarpeellisena, jotta asetus saadaan saman linjan oikeusperustan kanssa, jota on muutettu Lissabonin sopimuksella. Tähän liittyy artikla 15 Euroopan unionin perustamissopimuksesta. Tähän liittyy tiettyjä arkaluontoisia kysymyksiä. Täytyy pitää mielessä se, että kun ehdotusta vielä käsitellään, niin kuitenkaan käsittelyä ei ole saatettu päätökseen. Cashman Libestä on samaa mieltä siitä, että meillä on kaksi eri ehdotusta, jolla uudistetaan asetusta vuodelta 2001 ja samanaikaisesti näitä nyt käsitellään. Käsmän haluaisi pyytää kolmatta asiakirjaa, jossa otettaisiin huomioon nämä molemmat ehdotukset. Näin ei todennäköisesti kuitenkaan käy. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että on kaksi eri ehdotusta samaan asetukseen. Ensimmäinen ehdotus on edelleenkin keskustelussa Libessä. Toinen ehdotus, se joka on käsiteltävänä AFKON valiokunnassa on vain lausunto ja siinä nimenomaan on kyse oikeudellisista seikoista, jotka sopeutetaan uuteen tilanteeseen. Kiitos puheenjohtaja. Ecco, allora pregherei. Nyt pyytäisin, että komission edustaja Le Grand käyttää puheenvuoron. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia. Nimeni on Le Gris itse asiassa. Mutta kiitoksia. Niin, haluaisin kiittää Jäätteenmäkeä tästä hyvin rakentavasta lähestymistavasta, jota hän on soveltanut, kun hän yrittää nyt uudelleen käynnistää tätä asiaa, joka tosiaankin on nyt ollut jumissa lähes viime vaaleista alkaen. Meidän pitää nyt olla selkeitä ja yritän nyt itsekin olla tänään selkeä. Meillä on tosiaankin kaksi eri asiakirjaa käsiteltävänä. Ensinnäkin tämä mini-ehdotus, niin kuin me kutsumme sitä. Se on hyvin yksinkertainen, rajallinen, mutta yksinkertainen asia. Ja siinä on vedetty yhteen johtopäätöksiä Lissabonin sopimuksesta. Ja siinähän on, Lissabonin sopimus on laajentanut asiakirjojen saatavuutta ja avoimuutta kaikkiin elimiin ja toimielimiin. Ja nyt on oikeudellisia eroja näiden vaatimusten ja lainsäädännön välillä. Ja siksi olemme katsoneet, että osana tätä asiaa, joka ei siis rajoitu pelkästään tähän lainsäädäntöön. Kaikkiallahan piti olla piti sopimus siirtää suoraan lainsäädäntöön, joten katsoimme, että komission ei tarvitse tehdä tästä ehdotusta. Kansalaisilla on oikeus Lissabonin sopimuksen nojalla, ja tästä oikeudesta täytyy tehdä todellisuutta. Ja ennen kuin tämä yksittäinen lainsäädännön osa hyväksytään. Asetuksessa ei puhuta muista toimielimistä. Ja mikäli tämä oikeus säilyy, koska meillähän on jatkuvasti ongelmia liittyen lainsäädännön eri aspekteihin, kun puhutaan asiakirjojen saatavuutta. Sanoimme, että emme näe, että ainakaan lähitulevaisuudessa saataisiin mitään tulosta, mutta siitä tarkoittaa, että komissio haluaisi olla mukana rakentavassa keskustelussa, että nyt käydään, jotta tämä prosessi saataisiin uudelleen käyntiin. Mutta ainakin tämä elementti pitäisi ottaa mukaan ja kun ajatellaan oikeudellista johdonmukaisuutta ja sitä, että kansalaisilla olisi mahdollisuuksia, joita heille Lissabonin sopimuksessa luvattiin, ja siksi on nyt tämä niin sanottu miniehdotus. Ja me toivomme, että sekä parlamentti että neuvosto ymmärtävät tämän loogisena askeleena eteenpäin. No sitten vuoden 2008 uudelleenlaatimisehdotus. No ensinnäkin täytyy sanoa, että komissio ei mitenkään halua piileskellä jonkun toimielimen tai kahden toimielimen takana, koska tämä prosessi on jumissa kummassakin sekä parlamentissa että neuvostossa. Komissio on tehnyt ehdotuksen ja on ollut mukana hyvin intensiivisessä työssä, jota on tehty eri valiokunnissa ja myöskin neuvoston työryhmässä. Ja nyt komission täytyy ymmärtää, mikä tämä tilanne tarkalleen ottaen on, ennen kuin se voi tarkastella tätä asiaa, jos se otetaan huomioon prosessi ja missä vaiheessa prosessi on neuvostossa ja parlamentissa. Mutta komissio ei tiedä, mikä on parlamentin kanta tähän asiaan. Lainsäädäntöpäätöslausema oli valmisteltu ja siihen oli valmisteltu yli 90 tarkistusta – me tiedämme tämän, mutta hyvin suuri osa tarkistuksista, joita on valmisteltu, eivät välttämättä keskittyneet tähän itse asetukseen, vaan niissä keskityttiin asioihin, jotka olivat jotka eivät kuuluneet itse asiassa tähän asiaan, tai sitten muista syistä olivat aika etäällä tästä ydinkysymyksestä tässä asetuksessa. Ja kuitenkin tässä on asioita, jotka täytyy ratkaista ja joista pitää keskustella ja joihin täytyy valmistella vastauksia. Komissio ei siis piiloskele, piileskele parlamentit tai neuvoston takana, vaan komissio on yrittänyt tehdä rakentavaa yhteistyötä. Ja nyt komissio odottaa, että parlamentti toimittaisi sille selkeän kannan, jotta komissio voi reagoida siihen. Ja 28 toukokuuta meillä oli kokous esittelijän ja muiden tähän asiaan liittyvien henkilöiden kanssa. Ja todellakin toivomme, että tällä tavalla voidaan sitten vähän paremmin esitellä tätä kantaa ja sitten jos tarvitaan, siihen voidaan ottaa vähän muutoksia liittyen tämän asian sisältöön, mutta meistä tuntuu siltä, että jos voisimme nyt keskittyä näihin ydin sisältökysymyksiin tässä asetuksessa, varmaankin voisimme edetä tässä asiassa. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Duff on pyytänyt puheenvuoroa. I've got, uh, some... Niin. Tunnen kyllä sympatiaa komissiota kohtaan. Siellä mahtaa olla kovin turhauttavaa, erityisesti nyt näissä olosuhteissa, kun parlamentti ei ole toiminut. Taidan muistaa, että aiemman parlamentin loppuvaiheessa tässä valiokunnassa äänestimme lausunnostamme ja se oli varsin kriittinen hengeltään suhteessa mietintöön. Meistä mietintö oli aika lailla sekava. sen suhteen, mikä on toimielinten mahdollisuus saada asiakirjoja käyttöön. Ja miten tähän liittyy taas suuren yleisön asiakirjojen saatavuus? Toki muistikuvani on varsin hatara, koska sitähän nyt on jo jonkin aikaa. Olen kuitenkin ehdottomasti sitä mieltä, että puheenjohtajan pitäisi kääntyä valiokuntien puheenjohtajien kokouksen puoleen niin, että puututtaisiin lainsäädäntöprosessin jumiutumiseen parlamentissa? No sitten tämä mini-asetus. Lissabonin vaatimusten mukaiseksi saattaminen. Minusta tässä pitäisi edetä mahdollisimman nopeasti. Jos ei ole muita puheenvuoropyyntöjä, niin sanoisin, että valmistelen ehdotus, eli se, että pyydämme, että Libe-valiokunnan puheenjohtaja ottaisi tämän asian hoitaakseen ja ilman, ilman että hän tuntisi olemassa sidottuna edellisen lainsäädäntökauden keskusteluun ja voitaisiin sitten laatia mietintö, joka lähtisi siitä, että noudatamme artiklaa 15, mutta kuitenkin voimme vapaasti keskustella näistä asioista. No se nyt voisi olla yksi ratkaisu. Jos teille sopii tämä, niin laadimme tämän kirjeen ja tietysti sitten valiokuntien puheenjohtajakouksessa puutumme tähän kysymykseen hyvin nopeasti. Ja Jäättämäki vielä saa puheenvuoron, olkaa hyvä. Kiitoksia ja kiitoksia, että tällainen kirje lähetettäisiin, siis jossa vain nyt pyydettäisiin, että tämä tekninen esitys menisi eteenpäin, että parlamentti ei sitä juututa. Siis tämä on tämmöinen mini-ehdotus. Ja kollegalleni Andrew Duffille sanoisin, että muistit aivan oikein, <laughs> mitä oli, oli silloin esillä siinähän itse asiassa vähän seattiin niin kahta asiaa. Eli on kyseessä äh, kaksi oikeutta kansalaisten oikeusasiakirjoihin ja sitten taas eri toimielinten oikeus saada asiakirjoja ja näitä, näitä ei, ei pidä niin kuin sekoittaa keskenään. Mutta että olisi hyvä, että tämä mini juttu, eli se, että se laajenee näihin muutamiin toimielimeen, se hyväksyttäisiin ja menisi eteenpäin. Ja sen jälkeen sitten tulisi tällainen komissiolta toivottavasti laajempi esitys, jossa tätä Lissabonin sopimuksen henkeä ja kirjainta noudatettaisiin niin, että avoimuus lisääntyisi myös näissä muissa toimielimissä. Kiitoksia. Bene, mi pare Kiitoksia. Kaikki olemme samaa mieltä tästä linjasta ja toimimme tällä tavalla. Eli sitten, nyt kollega Martin on saapunut paikalle. Voimme palata taaksepäin kohtaan viisi esityslistalla. Eli työjärjestyksen 50-51 artiklan tulkintatilanteissa, joissa assosiaatiosopimuksen merkittävässä osassa viitataan kauppasopimuksiin. 15. maaliskuuta kokouksessa päätimme, että Martin nimetään esittelijäksi. Ja kysehän on tulkinnasta ja kansainvälisen kaupan valiokunnan puheenjohtaja Moreira laati tästä asiasta kirjeen maaliskuun alussa. Eli Martin, pyydän teitä nyt hiukan kertomaan tästä työasiakirjasta, jota on valmisteltu. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Pahoittelen sitä, että en ollut paikalla, kun uh, asia jo mainittiin. Kovasti on vauhti päällä tänään. No niin. Tämä ei ole pelkästään puheenjohtajan pyyntö, vaan koko valiokunnan pyyntö siitä, että tämä valiokunta tulkitsisi säännön 51 tulkintaa sopimuksista, joissa on merkittävä kauppaulottuvuus. Minä olen kyseisen valiokunnan täysjäsen, tämä vielä lisäyksenä. Eli todennäköisesti suositus on hyvin tärkeä, kun otetaan huomioon se, mikä minun taustani on. Se, että Vital Moreira on tehnyt tämän pyynnön, liittyy siihen, että tällä hetkellä on monia menettelyjä ja neuvottelut ovat loppuvaiheissa monistakin sopimuksista, esimerkiksi Mercosur ja Keski-Amerikan maiden kanssa – tässä on hyvin laajoja kauppapoliittisia ulottuvuuksia näissä sopimuksissa. Tämä liittyy siis kauppapolitiikkaan pitkälti, mutta myös laajemminkin ulkopolitiikkaan. Sääntö 51 liittyy sellaiseen tilanteeseen, johon, jossa useampi valiokunta on mukana äänestämässä sopimuksesta. Tätä menettelyä käytetään varsin harvoin, mutta silloin kun valiokunnilla on yhtä, yhtäläinen toimivaltuus ja aihe on kovin tärkeä, niin tätä menettelyä tulisi käyttää ja sitä käytetään. Varmasti muistatte, että me olemme sääntöä 51 hiljanne, hiljan viilanneet ja tarkistaneet, mutta kuitenkaan tulkintaan tämä muutos ei vaikuta erityisesti pyydettiin selkeytystä siihen, voidaanko sääntöä 51 käyttää silloin, kun assosiaatiosopimukset ovat hyväksyttävinä ja niissä on laaja kauppapoliittinen ulottuvuus mukana. Tämän tulkinnan otsak, ot, ot, otsikossakin on tämä mukana. Eli yhteistoimivaltuus. Äh, AFCO on vuonna 2009 helmikuussa ottanut kantaa asiaan. Katsoimme, että yhteistä toimivaltaa ei voitaisi tällaisessa tilanteessa käyttää. Pelkästään kyse on siitä, että hyväksytään tai hylätään sopimus. Ja tätä vastuuta ei voida antaa pelkästään vastuuvaliokunnalle. Tästä tulkinnasta minun tulkintani oli se, että puhumme pelkästään säännöstä 51 ja tässä, toimi, tässä valiokunnat ovat toimivaltuuksiltaan tasa-arvoiset. Periaatteessa tietysti sääntö 50 silloin, kun ehdot täyttyvät, voisi tulla sovellettavaksi, jos sopimus on tärkeä ja toimivaltuus on tasa-arvoisesti jaettu kahden valiokunnan välille. No sitten Inta-valiokunnan viittaus tiettyihin täsmällisiin sopimuksiin. Tämän tulkinnan puitteissa ei ole se, että nimenomaan tulkitaan sääntöä näihin sopimuksiin. Sääntö 51 toki soveltuu niihin kansainvälisiin sopimuksiin, joita tämän säännön mukaisesti käsitellään ja tulkitaan. Olemme muuttaneet asetusta äskettäin ja on tehty ero artiklan 50 ja 51 välille liittyen siihen, miten nämä kysymykset liittyvät toisiinsa kansainvälisten kauppasopimusten osalta. Ja tämä on mielestäni ihan tyyppiesimerkki tästä periaatteesta. Tengeli Grip on pyytänyt puheenvuoroa. Oui, euh, merci, monsieur le, le président. Niin, kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin vähän ottaa kantaa tähän kysymykseen, jota nyt käsitellään. Ensinnäkin kiittäisin esittele Martinia tästä mielenkiintoisesta työasiakirjasta. Ja asia, jonka puheenjohtaja Murea on ottanut osille, on tärkeää, kun ajatellaan, miten äskettäin tämä asia on kehittynyt sen jälkeen, kun Lissabonin sopimus astui voimaan. Ja se, että Mora otti tämän asian esille, ja että meidänkin valiokuntamme täytyy ottaa huomioon, miten Tämä asia on kehittynyt viime aikoina ja meidän täytyy tehdä siitä muutamia täsmällisiä johtopäätöksiä ja miettiä sitä, miten sovelletaan Lissabonin sopimusta tietyissä tapauksissa. Nyt kun meillä on tämä uusi so- sopimus, me parlamentilla on uusia valtuuksia, uutta vastuuta, erityisesti kun hyväksytään kansainvälisiä sopimuksia. Sehän on tämä uusi artikla 128 sopimuksesta. Myöskin liitteessä 7 Euroopan parlamentin työjärjestyksessä määritellään toimivaltuudet eri valiokunnille, joita parlamentissa on, ja kansainvälisen kaupan valiokunnalla on valtuuksia kysymyksissä, jotka liittyvät siihen, miten määritellään ja toteutetaan yhteistä kauppapolitiikkaa EU:ssa ja ulkoisissa kauppasuhteissa. Kun otetaan huomioon tämä uusi ympäristö ja parlamentin uudet toimivaltuudet ja se, mitä liitteessä seitsemän on todettu, mielestäni on ihan tavallista katsoa, että kansainvälisen kaupan valiokunta on vastuuvaliokunta ja se voi hyväksyä tai hylätä kansainvälisiä sopimuksia, joihin liittyy kauppaelementtejä. Eli olen samaa mieltä, ja ryhmäni on samaa mieltä näistä johtopäätöksistä, jotka Martin juuri luetteli tässä työasiakirjassa, joka siis on myönteinen sille, että voimme soveltaa artiklaa 51, kun hyväksytään tai hylätään kansainvälinen sopimus, johon liittyy kauppa-aspekteja. Ja tässä tapauksessa mielestäni on siis täysin selvää, että mikään ei vastusta sitä, että kun sopimuksessa on kauppa-aspekteja, silloin kansainvälisen kaupan valiokunta sen jälkeen, kun puheenjohtaja sopimus, äh, puheenjohtajakokous on tehnyt päätöksen, voi soveltaa artiklaa 51 yhdessä muiden valiokuntien kanssa ja äänestyksessä muiden kanssa. Muutama viikko sitten me äänestimme 27. toukokuuta yhdestä mietinnöstänne puheenjohtaja, jossa puhutaan uudesta sanamuodosta, artiklan 51. Ja tämä uusi muotoilu suosittelisi, kun on näitä yhteisiä äänestyksiä ja kokouksia, että menettelyä sovitellaan silloin, kun kysymys liittyy erottamattomasti useiden valiokuntien toimivaltuuksiin ja että kysymys on erittäin tärkeä. Kasinin mietintö hyväksyttiin tässä valiokunnassa, mutta se ei vielä ole ollut täysistunnossa ja siitähän äänestetään täysistunnossa kesäkuussa. Eli mielestäni on mahdollista katsoa, että olisi parempi ja logisempaa ensin äänestää täysistunnossa Kasinin mietinnöstä Tämä on siis uusi muotoilu artikla 51 osalta, ennen kuin sitten otamme kantaa näihin työasiakirjoihin, joista Martin tänään puhui. Eli pyytäisimme, että lykkäämme hiukan tätä äänestystä tästä työasiakirjasta. Yleisesti ottaen katsoisin, että tämä sisältö ja se, mitä Moreira haluaa ilmaista tässä kirjeessä, siinähän käsitellään useita kysymyksiä, mielestäni olisi mielestäni järkevää, että parlamentti ja tämä valiokunta todellakin ajan kanssa tarkastelisivat nyt Lissabonin sopimuksen soveltamista. Ja ehkä pitäisi uudelleen arvioida toimivaltuuksia, joita on eri valiokunnissa, joita parlamentissa on. Eli toivomme, että lykättäisiin äänestystä. Tämä on tärkeä kysymys ja toivoisimme, että saisimme aikaa ja mikäli katsotaan tarpeelliseksi, niin voisimme vähän uudelleen tarkastella näitä ja keskustella uudelleen ja miettiä, mitä voitaisiin tehdä, uuden arvioida ja päivittää vähän näitä toimivaltuuksia eri valiokunnissa. Mutta joka tapauksessa kiitän Martinia tästä tehdystä työstä ja me olemme valmiita jatkamaan tätä keskustelua tietenkin. Kiitos. Kiitoksia, eli Eli sisällöstä ei ole mitään erimielisyyksiä, mutta tämän menettelyn osalta pitäisi siis ensin äänestää mietinnöstä liittyen artikla 51 uuteen sanamuotoon kesäkuun seuraavassa täysistunnossa. Sitten Duff. I think with respect, I would not put... No ei tämä ole mikään äärettömän mielenkiintoinen aihe ole. No kuitenkin oma viehytyksessä silläkin on. Voisiko kollega Martin kertoa meille, missä tilanteessa voisi syntyä tällainen yhteiskokousmenettelytarve, kun kyse on kansainvälisistä sopimuksista? Mitkä valiokunnat silloin voisivat yhdessä keskustella näistä kysymyksistä. Ulkoasian valiokunta, energia vaiko mikä? Eli haluaisin nyt vain nähdä tässä tämän käytännön ulottuvuuden. Firstly on Andrew's point. Ensinnäkin Andrewn kommentti. Tämähän on kovin eloisa aihe, koska kauppasopimukset menevät nimenomaan ulkoisen valiokunta ja kansainvälisen kaupan valiokunta voi todeta, että ei kyllä tässä pitää haastaa toimivalta niin, että se kuuluisi kansainvälisen kaupan valiokunnalle, taikka sitten artikla 50 tulkinta ja todeta, että pitäisi olla yhteiskokousmenettely käytössä. Jos vaikka ajatellaan Andien sopimusta, sehän oli pitkälti vapakauppasopimus Kolumbian ja Perun kanssa, mutta siinä on myös ulkopoliittisia ja poliittisia seikkoja ja näin ollen se on assosiaatiosopimus ja se on assosiaatiosopimus ja sääntöjen mukaisesti se menee valiokunnalle. Olisi kuitenkin väärin, että kansainvälisen kaupavaliokunta antaisi vain lausunnon, koska kuitenkin sopimuksessa on niin paljon kauppapolitiikkaa mukana. Ennen Lissabonia tilanne oli aika ikävä, mutta ei niinkään kriittisen ongelmallinen, mutta Lissabonin jälkeen me katsoimme, että tämä sääntö 51 pitäisi selkeyttää. Henkilökohtaisesti en usko, että tarvitsee odottaa, että sääntö 50 hyväksytään täysistunnossa, ministunnossa, mutta kyllä minä voin mielellään odotellakin, jos niin katsotaan ennen kuin tämä työasiakirja sitten hyväksytään. Se non ci sono altri... Jos muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, niin tämä koko kysymys, eli se äänestämmekö tästä huomenna vai lykkäämmekö tätä, en tiedä, pitäisikö tästä äänestää puheenjohtajana että ja siis esittelen myöskin tämän mietinnön osalta liittyen tähän artiklan 51 muuttamiseen. Minusta olisi parempi lykätä tätä, koska sitten meillä olisi parempi oikeus perustaa tässä kysymyksessä. Eli Martin Siis Martin varmaan on tätä samaa mieltä. Eli nyt kiitämme sitten kollega Martinia tästä mietinnöstä ja sitten kiitämme Dafiakin puheenvuoroista. Mutta Martin saa vielä puheenvuoron toisesta kohdasta, eli kohdasta seitsemän. Ehdotus Euroopan parlamentin asetukseksi Euroopan parlamentin tutkintaoikeuden käyttämistä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä, joilla korvataan 19. päivänä huhtikuuta 1995 tehty Euroopan parlamentin neuvoston ja komission päätös 95-167 e Euratom EHTY. Esittelijä on Martin. Hänet nimitettiin nimitettiin tähän tehtävään viime äh, marraskuussa 2009. Ja tässä nyt mietitään, millaisia kokemuksia aika... Niin, olkaa hyvä. I, I'm really sorry, Chairman. I can see we've got... Olen pahoillani, puheenjohtaja. Minulla on toinen kokous, johon olen sitoutunut. Eli voitaisiinko kenties käsitellä asiaa huomenna aamulla. Oli valmistunut hieman siihen aikataulutukseen. Olen pahoillani. Very, very very Toki tämä on tärkeää ja kiinnostavaa. I'm, I'm really sorry about that. Olen todellakin pahoillani tästä. I should, I should explain to Andrew that it's a... Andrewlle pitäisi sanoa, että brittiliberaali on Skotlannin asioiden ministeri ja minulla on tapaaminen hänen kanssaan. I'm right, exactly. I, I, I Todellakin pahoitteluni. Siellä on puheenvuoropyyntö, olkaa hyvä. The name's Agnew. Um, will there be an opportunity? Mitenkäs huomis aamupäivä, miltä se näyttää? onko mahdollista, että huomenna kollega Martin kertoo tästä enemmän ja mihinkä aikaan? Yhdeksältähän alkavat oikeastaan äänestykset, eikö vaan? Eli se, että käsitellään tätä huomenna aamulla, Martinin mietintöä, ja tämä pyyntö nyt esitettiin. Jos ajatellaan nyt tätä keskustelua, se voi olla pitkää, eli tähän tarvitaan aikaa ja tästä syystä äänestämme huomenna kello kymmeneltä, eli Martinin mietintö käsitellään sitten huomenna aamulla kello yhdeksän, Eli tähän oli jo valmistautunut tähän mahdollisuuteen. Eli ajattelimme nyt voittaa vielä, tai säästää enemmän vielä aikaa, mutta vielä tätä ihmiskoloonausta ei ole hyväksytty. Ja Martti nyt ei voi olla samaan aikaan kahdessa eri paikassa. Eli kyllä tämä käy, eli lykkäämme tämän huomenna aamulle kello yhdeksäksi. Ja sitten, no ei ole paljon enää sanottavaa, koska kaikki kohdat on jo käsitelty valiokunnan osalta ja näin ollen voimme päättää valiokunnan kokouksen. Ja huomenna aamulla kello yhdeksän, siis ei kymmeneltä, vaan yhdeksältä, käsittelemme sitten tämän kohdan seitsemän. Sitten koordinaattorien kokous. No aloitetaan siis varmasti saman tien. Facciamo allora una pausa e se possiamo... Pidämme tauon, koska muut koordinaattorit taitavat nyt olla... Täällä on vain yksi paikalla. So you start the coordinators. So the, okay.